Hello. Hello. Hello. Uh, ladies and gentlemen, please. Hyvät naiset ja herrat, olkaa ystävälliset ja istuutukaa. Aloitamme välittömästi kokouksen. Wznawiam posiedzenie. Ogłaszam wznowienie posiedzenia przerwanego w dniu 9. Ja täten mm, minä julistan 9. E, syyskuuta keskeytetyn Euroopan parlamentin istunnon uudelleen avatuksi. Ja nyt minun täytyy tässä ilmoittaa teille valitettavasti, että Egon Klep